että kiinnittäisi huomiota ihmisoikeusrikkomuksiin Iranissa. Thank you very much, Mr. Kelly. Kiitos, herra Kelly. Hän oli viimeinen puhuja tässä minuutin puheenvuorojen jaksossa. Ja nyt siis siirrymme seuraavaan asiaan, nyt siis täällä, joka on Thomas Mannin mietintö, joka koskee väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupuolivälinen solidaarisuus. Ja ainakin puheenvuoron esittelijälle. Kiitos herra puhemies, rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Työllisyysvaliokunta on lähettänyt tärkeän viestin väestön rakenteen muutoksen yhteydessä. On koottu yhteinen paketti vanhoille ja nuorille. Kysymys on sukupuolten solidaarisuudesta uutena lähestymistapana. Me emme ajattele enää rinnakkain, vaan ajattelemme sitä, mitä voimme olla yhdessä, jotta saataisiin vakaa perusta tälle asialle jäsenvaltioiden tulisi tehdä yhteenvetoa sukupolvitilanteista, ja voisin katsoa, miten maksuja voitaisiin eri ikäluokille suunnitella paremmin. Tilastollisille virastoille tämä pitäisi olla helppo. Voitaisiin katsoa, miten suuria ovat verotulot, mitä ovat sosiaaliturvamaksut ja minkälainen suuria ovat eläkemaksut. Tällaisella sukupolvitarkastuksella voidaan ensin katsoa sitä, miten, mitä ovat toivotut tulokset – ja mitä ovat sivuvaikutukset, joita ei toivota, jotka liittyvät sukupolviin kohdistuviin rasituksiin. Me kaikissa jäsenvaltioissa ja EU-tasolla tämän pitäisi sitten olla sitovaa. Myös eläkkeiden osalta olemme lähettämässä selkeän viestin EU-komissiolle ja neuvostolle. Me emme tarvitse mitään yhtenäistä eurooppalaista eläkeikää päinvastoin. Kansainväliset ikärajat siitä, milloin voi saada eläkkeen, tulisi ottaa huomioon – iäkkäämmät työntekijät eivät vasten tahtoaan saa tulla pakotetuksi ottamaan työtä vastaan siksi, että on mielivaltaisesti lyöty lukkoon jokin elinikäraja. Euroopan tuomioistuin on tuomiossaan lokakuussa myöskin torjunut pakkoeläkeiän eläkeläiset saavat kyllä hakea vapaita työpaikkoja, eivät, eikä heitä saa syrjiä heidän ikänsä vuoksi iäkkäämmille kansalaisille me vaadimme eurooppalaista sopimusta 50 plus vuoteen 2020 mennessä pitäisi saavuttaa kolme tavoitetta. Ensinnäkin työikäis, työtä tekevien osuus niistä heistä työtekevistä yli 50 vuotta vanhojen osuuden tulisi olla 55 prosenttia. Varhaiseläkkeet ja niiden rahoituksellinen tuki pitäisi lopettaa kautta Euroopan. Ja kolmanneksi jäsenvaltiossa pitää löytää varoja henkilöille, jotka ovat yli 50-vuotiaita, jotta he pysyvät pitempään työmarkkinoilla. Toisessa päässä ikäskaalaa ovat nuoret ihmiset. Me vetoamme sen puolesta, että saataisiin tällainen eurooppalainen nuorisotakuu. Jokaiselle nuorelle tulisi tarjota työpaikkaa vähintään enintään neljän kuukauden työttömyyden jälkeen tai oppisopimustyöpaikkaa tai koulutusmahdollisuuksia. Kysymys on siitä, että vaaditaan ja tuetaan, mutta tukeminen ei ole mitään yksisuuntaista toimintaa. Jos nuorisolla ei, nuorella henkilöllä ei ole riittävää pätevyyttä, hänelle annetaan mahdollisuus tällaisen pätevyyden hankkimiseen, jotta hän on työllistettävissä. Minä olen ollut kovin iloinen siitä, että EUn komissio on jo tarttunut yhteen vaatimukseen mietinnöstä, niin muutama viikko sitten se julisti vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen vuodeksi. Se on oikea viesti oikeaan aikaan. Ainoa ikävä puoli tässä on se, että enemmistö valiokunnassa äh, halusi vaatia lisää syrjäytymysperiaatteita. Tuolla pitäisi olla uusia kriteerejä iäkkäimmille, jotka liittyvät esimerkiksi vakuutusten tekemisissä tai lomien tilaamisessa tai autojen vuokraamista, tämä johtaa vain lisääntyvään byrokratiaan ja rahoituksellisiin kustannuksiin, jotka eivät kuitenkaan tehokkaasti suojele ihmisiä syrjimiseltä. Tästä syystä kansanpuolen ryhmä on esittänyt vaihtoehtoista päätöslauselmaa, jossa ei ole näitä vaatimuksia. Muuten olemme olleet yksimielisiä työllisyysvaliokunnassa. Meillä on monia esityksiä ja 22 kompromissia. Olemme ovat johtaneet yksimielisyyteen. Haluan kiittää kollegoja myös muista ryhmistä rakentavasta yhteistyöstä. Me voimme ja me tulemme nuoret ja vanhat pääsemään yhteen. Ja toivon, että tämän mietinnön myötä, joka koskee sukupuolten välistä solidaarisuutta, otamme tärkeän askelen yhdessä. Kiitos. Kiitos Raman. Nyt on lukuisia puheenvuoropyyntöjä tällaiseen menettelymään puhujalistaa. Ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron herra Kelille. Kiitoksia ja onnittelut herra Mannille siitä, että hän on tarttunut erittäin tärkeään aiheeseen. Uskon, että tärkeintä tässä ajatellen ikääntyneitä on se, että meidän täytyy muuttaa asennettamme eläkkeelle jäämiseen ja työhön ihanteellista olisi tällainen asteittainen vapaaehtoinen eläkkeelle siirtyminen pikemminkin kuin pakkoeläke. Pari viikkoa sitten keskustelin henkilön kanssa, joka sanoi, että hän jää eläkkeelle. Kysyin, onko hän 65. Hän sanoi, että ei. Nyt lähden vapaaehtoisesti ja ensi vuonna minun olisi pakko lähteä. Minun mielestäni tämä on aika tärkeä seikka, joka täytyy ottaa huomioon. Omassa maassani nuoriso on todella huonossa asemassa oleva ryhmä. Irlannilla on valtaisa valtion velka pankkikriisin takia ja korkeasti koulutetuilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ostaa matkalippu pois Irlannista, jos he haluavat tehdä töitä. Me tarvitsemme innovaatiota ihmisten työllistämisessä ja jos esimerkiksi nuoret ovat tietyn kuukausimäärän työttöminä, niin heille täytyy löytää joku työ. Kiitos. Herra Rova Blinkevičiūtė. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää. Olen samaa mieltä monista kohdista, jotka hän on ottanut esille mietinnössä – liittyen solidaarisuuteen sukupolvien välillä. Mutta kun puhumme iäkkäämmistä ihmisistä, meidän ei pitäisi unohtaa myöskin varhaiseläkemahdollisuutta. Joskus ihmiset lähtevät varhaiseläkkeelle, koska heidän on pakko tehdä niin. Ja jos nyt ajatellaan seuraamuksia talouskriisistä, voisimme sanoa, että varhaiseläke voi olla ainoa tapa iäkkäille, jotka saattavat menettää työnsä. Eläkejärjestelyt ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa ja meidän tulisi ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden käytänteet eikä pelkästään noudattaa yhtä järjestelmää kaikkialla. Kiitän Thomas Mannia tästä hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä valiokunnassa. Olen hyvin iloinen siitä, että niin monet tarkistuksista niin hyväksyttiin valiokunnassa. Meidän täytyy kohdata se tosiasia, että useita ikääntyneitä ihmisiä yhä kohdellaan huonosti monissa jäsenvaltioissa ja tietysti huonoin esimerkki tästä ovat äh, vanhat ihmiset. Ihmisiä iän takia syrjitään työpaikoilla ja tämän vuoksi olen hyvin illoinen huomatessani, että tässä mietinnössä viitataan työlainsäädäntöön. Olen iloinen myös siitä, että tarkistukseni pakollisesta eläkeiästä otettiin huomioon. On väärin pakottaa ikääntyneet henkilöt lopettamaan työntekoa. Jos he haluavat jatkaa, yhä pystyvät siihen. Meidän täytyy myös edelleen, edelleen painostaa neuvostoa niin, että se ö, jatkaa horisontaalisen direktiivin käsittelemistä. On aika ikääntyneille saada samat oikeudet kuin muillekin. Ja minä toivon, että tässä nyt hyväksytään tämä alkuperäinen mietintö eikä EPPn tarkistuksia. Edustaja Jaar. Kiitos, herra puhemies. Ja onnittelut myös esittelijälle, herra Mannille, erinomaisesta mietinnöstä. Sukupolvien välinen solidaarisuus on edistyvän yhteiskunnan merkki. Se merkitsee olennaisemmiltaan vain sitä, että mikään sukupolvi ei saa elää toisen sukupolven kustannuksella yksityiselämässä, perheessä. Tämä on luonnollista ja sen, sitä on tietysti vaikeampi toteuttaa yhteiskunnassa, jos valtio ottaa luottoja, joita se ei pysty maksamaan takaisin. Rasite koskee seuraavaa sukupolvia, ja joka käyttää huonosti raaka-aineita, myöskin vahingoittaa seuraavaa sukupolvea. Ja minun mielestäni jokainen laki, jokainen asetus, jokainen direktiivi – täytyy, sen täytyy olla sellainen, että tutkitaan myöskin sen oikeudenmukaisuus eri sukupolvien suhteen. Tämä mietintö on minusta oikea askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Herra Rova Figueredo. You didn't ask for the floor? I have you on my list? <laughs> Sorry. Se pyytää puheenvuoroa, mutta nimenne on kuitenkin listalla, niin sen tapauksessa sen jalovaa. Děkuji, děkuji, pane předsedo problematiikka mesi... Kiitoksia, puhemies. Sukupolvien välinen solidaarisuus on kuvattu mietinnössämme, mietinnössä, jonka Tuomas on laatinut. Ja siinä puhutaan ihmisarvoisesta eläke, eläkeiästä, joka on taattava iäkkäille ihmisille aina. Ja siksi kohta 90 on ongelma, koska siinä puhutaan eläkejärjestelmän korvaamisesta rahasto, rahastoivalla järjestelmällä. Ja meillä on ongelmia yksityisen sektorin eläkkeen rahastojen osalta, jotka ovat kärsineet viime vuosina. Ja monissa tapauksissa siellä on menetetty yli 20 prosenttia arvosta. Siellä on pitänyt myydä omaisuutta alihintaan, jotta toiminta on pystytty jatkamaan. Rahoitukselliset eläkejärjestelmät ovat rahoitustuotteita, joihin liittyy huomattavia riskejä. Emme voi odottaa, että ihmiset ovat niiden varassa pelkästään. Adame, slovo panu poslanci Mikulášikovi ja, ja nyt Slovakia ja herra Mikolaasik saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti, hyvä puhemies. Väestön muutos vaikuttaa ikä, ikäpyramidiin. Keskimäärin Euroopan unionissa perheellä on puolitoista lasta ja syntyvyys syntyvyystaso on maailman alhaisempia. Minä näen ongelmia sellaisessa yhteiskunnassa, joka ei rohkaise ihmisiä hankkimaan lapsia. On hyvin hankalaa sovittaa yhteen perhe-elämää ja työelämää ja tämän vuoksi me tarvitsemme verohelpotuksia, jotta voitaisiin kannustaa ihmisiä hankkimaan lapsia. Meidän pitäisi myös aktiiv- rohkaista aktiiviseen ikääntymiseen, ja tämä tarkoittaa sitä, että poistetaan ikään perustuva syrjintä käytännön elämässä. Minä olen minä toivotan tervetulleeksi aktiivisen ikääntymispolitiikan, joka auttaa ihmisiä pitämään yllä terveyttänsä ja osallistumaan yhteisöjensä työhön ja elämään ja elämään sukupolvien välisessä solidaarisuudessa. Nyt kaksi puheenvuoroa romaniaksi. Rova Basescu. Kiitoksia, puhemies. Nuoret ja ikääntyvät ovat ongelmissaan, kun he etsivät töitä – ja solidaarisuus sukupolvien välillä on yksi merkittävä sosiaalinen haaste Euroopassa ja kansallistasolla tulevina vuosina. Jotta voimme päästä näihin tavoitteisiin, joustoturvan edistäminen on EUn tavoitteena, eli työllisyystaso, joka olisi 75 prosenttia, se on merkittävä askel eteenpäin. Komission ja neuvoston pitäisi myöskin ottaa huomioon kehitys, joka liittyy indikaattoreihin kestävän kehityksen suhteen kaikissa jäsenvaltioissa. Ja onnittelen Mannia siitä, että hän on havainnut mietinnössään hyviä ratkaisuehdotuksia. Tässä on puhuttu eurooppalaisesta nuorisotakuusta ja myöskin 50 plus sopimuksesta. Kiitos. Luhan. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tulevina vuosina sen lisäksi, että meillä on talouskriisin vaikutuksia, meillä on edessämme aivan valtaisia haasteita. Yksi niistä suurimmista on väestönmuutos. Joidenkin alueiden ja maiden väestön pako jäsenvaltioilla tulee olemaan erittäin tärkeä rooli, jos halutaan taata perusolosuhteet, jotta kansalaiset mahdollisimman vähän kärsisivät tässä tilanteessa ja jotta kansalaisia tuettaisiin niiden tarpeiden mukaan, joita huomataan, kun pannaan täytäntöön täytäntöön eri toimia ja tässä täytyy käyttää asianmukaisia rahoitusvälineitä. Jotta voitaisiin ottaa nämä haasteet huomioon, meidän täytyy eritoten kiinnittää huomiota nuoriin ja saada heidät mukaan yhteiskunnalliseen elämään. Meidän täytyy investoida nuorisoon ja tarjota nuorisolle mahdollisuus koulutukseen ja myöhemmin mahdollisuus löytää myös työpaikka. Ja meidän täytyy innostaa nuoria myös yrittäjyyteen. Tällä tavalla me voimme on, onnistua siinä, että nuoret ovat mukana yhteiskunnallisessa elämässä ja voimme myös torjua yhtä tärkeimmistä syntyvyyden alentumisen syistä. Ja nyt on aika kuulla komissiota. Olkaa hyvä, Rova Malmström. Kiitos, herra puhemies, arvoisat jäsenet. Sallikaa minun aloittaa kiittämällä ja onnittelemalla herra Mannia erinomaisesta mietinnöstä. Siinä on hyvin kattava analyysi haasteita, haasteista, jotka meitä odottavat väestökehityksen alueella. Komissio on iloinen siitä, että mietinnössä otetaan esille strategioita, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot ja Euroopan unioni voivat valmistautua siihen, että väestö ikääntyy ja miten voidaan paremmin selviytyä tämän seurauksista. Tässä on hyvin paljon ö, käytännöllisiä ratkaisuja. Tämä nuorisotakuu 50 plus, aktiivinen ikääntyminen, työllisyyspaketti, hallinta – ja niin edelleen. Siinä on myös paljon mielenkiintoisia ehdotuksia sille, miten voidaan käsitellä tätä käsitettä sukupolvien välinen solidaarisuus, koska tässäkin katsotaan, että Euroopan unionin tulisi toimia tällä alueella Lissabonin sopimuksen toimeen voimaantulon jälkeen. Komissio on 92 asiaa tässä, vihreä kirja eläkkeistä, jota seuraa ensi vuonna valkoinen kirja, jossa määritellään tulevia toimia ja ehdotuksemme, joka perustuu teidän ehdotuksiinne, Herman, että, että 2012 on aktiiviset ikääntymisen eurooppalainen vuosi. Komissio tulee tekemään myöskin kolmannen väestökehityskertomuksessa, jossa ovat uusimmat suuntaukset väestökehityksessä. Ja siinä katsotaan myös sitä, miten jäsenvaltiot voivat valmistautua siihen, että väestö ikääntyy. Seuraava vaihe tulee olemaan se, että tulee syvä muutos väestörakenteessa. Niin sanottu suuret ikäluokat ovat lähestymässä eläkeikää ja työmarkkinoille tulee pienempiä ikäluokkia. Ja ja myöskin monet tulevat hyvin erilaista taustasta, heillä on maahanmuuttotausta ja tämä johtaa haasteisiin politiikan tekijöille jäsenvaltioissa. Tulisi olemaan suuri este saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet, jos ei onnistuta saamaan liikkeelle sitä vähenkäytettyä potentiaalia, joka väestörakenteeseen rakenteessa piilee. Tämä sitä, että voidaan parantaa työmarkkinatilannetta nuorisolle, voidaan myöskin, pitää myöskin integroida maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä ja myöskin edistää työvoiman liikkuvuutta ja myöskin huolehtia hoitokysymyksistä. Ja nämä valtaisat työt, niiden osalta me komissiossa toivomme, että voimme harjoittaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos. Hyvät kollegat, Keskustelu tästä aiheesta on nyt päättynyt. Äänestys on huomenna. Ja nyt meillä on viimeinen mietintö tämän päivän istunnossa.